Mes chers collègues, bonjour. On va faire ça. niin, hyvät kollegat, oikein hyvää huomenta. Allez, bonjour tout le monde. Vous avez l'air un peu énervé ce matin. No niin, huomenta, joko olette saaneet silmänne auki. No niin, hyvä, hyvä, hyvä. Tämä tästä rauhoittuu. Mitäs teille kuuluu, hyvä herra siellä? Vous nous avez pas amené le soleil, hein <laughs> aurinko nyt kuitenkin unohtui matkalaukusta teille. La communication de la présidente sur les décisions. Puheenjohtajan il- ilmoitukset koskien koordinaattorin tekeviä päätöksiä. Hyvät kollegat, tehän tiedätte, että ennen kesälomia niin koordinaattorin tekemät päätökset eiliseltä löytyvät teiltä. Niistä on jaettu teillekin kopiot, mikäli mitään huomioita ei esitetä ennen puoli yhtä tänään. Nämä päätökset on hyväksytty ja vahvistettu. 12.30 on siis aikaraja. Sitten tärkeä asia valiokunnallemme, liikkuvuuspaketti. Hyvät kollegat. Avant la pause estivale, la plénière avait rejeté les trois propositions. Niin, täysistunto aikoi hylätä nämä kolme komission ehdotusta koskien liikkuvuutta ja lä- lähettää tähän valiokuntaan takaisin uudelleen tarkasteltavaksi. Nämä kolme ehdotusta ovat erittäin tärkeitä ehdotuksia erityisesti kansainvälistä liikennettä ajatellen, mutta myös ajatellen kuljettajien työehtoja. Joten aiheena ovat hyvin merkittävät asiat, kuten kuljettajien lähettäminen, ajoaika, lepoaika ja sitten kabotaasi ja markkinat. Kolme esittelijä Wim van de Kamp, Ertog, Kyllönen. Heille on annettu meidän valiokuntamme puolesta tehtäväksi tutkia, miten näiden kolmen asian kanssa edetään niin, että niiden kanssa päästään eteenpäin. Lyhyen keskustelun jälkeen eilen niin esit, esittelijät äh, tästä puhuivat ja, ja tämä asia esitellään valiokunnalle – Seuraavaksi siirrymme siihen, jota kaikki odotattekin, eli äänestämään. Allez, je vais voir si nous avons assez de députés dans cette commission. No niin, katsotaanpa, onko meillä riittävästi jäseniä paikalla. Tarkistetaan koeäänestys. Äänestys alkaa, onko kaikilla kortit mukana? Ei mitään hätää, Wim van de Kamp. Kyllä me täällä teitä odottelemme. Juna kohta lähtee. Per personne en plus, alors vous pouvez commencer les votes. Allez, on a quatre personnes en plus qui vont voter aujourd'hui. <laughs> C'est super. Allez, on va commencer. No niin, aloitamme. Olemme päätösvaltaisia, joten olkaapa valppaina. Nämä ovat hituusen pitkiä nämä äänestykset tänään. Aloitetaanpa. Gesine Meissnerin mietintö ensimmäisenä alukselta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet. Nous commençons. Amendement 85. Qui est pour? Tarkistus 85. Qui est contre? Vastaan. Tyhjiä epäselvä. Tarkistamme äänestys Bah oui, mais... Maintenant, la PPE est un en plus. Regardez la PPE. Le PPE, vous en avez un en trop. EPPllä yksi liikaa. Un qui vote plus. Maintenant, c'est correct. Vous Et vous sacrifiez, monsieur Kuhn. No niin, ai nyt uhratte herra Kuunin. No, pahoittelen teidän puolestanne, herra Kuun. Äänestys päättyy. Hylätty. Puo. 86 puolesta vastaan. Kisepsian adopti. Tyhjää hyväksytty. PES 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 5. Le PPE, vous en avez un trop, monsieur. EPPtä yksi liikaa. Herra kuun, äänestittekö? Il y a quelqu'un qui est arrivé. Aha, joku taisi tulla. No sopika keskenänne. Alors je peux pas fermer le vote si on n'a pas un qui enlève sa carte. No niin, yksi kortti pois, niin voimme päättää äänestyksen. Hyvä. Tarkistus 5, äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 21 äh, puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kalaat 10 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan. Tyhjä epäselvä. Koneäänestys. Amendement 96, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Tarkistus 96 siis. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistus 99. Koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Amendement 99. Il est adopté. Hyväksytty. Luottakaa vain minuun. Hyvin menee. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sata puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kalat 13 puolesta viis, vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi identtistä 6 ja 23. Ai, haluatteko tarkistaa minkä? Kalat 13, selvä. Tarkistamme kalat 13. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Ette oikein luota minuun, hyvä rouva. Kolme kertaa jo näin käynyt. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 6, 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Enevi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus. Olkaa hyvä, Meissner. Haluaisin toisin määritelmän liittyen tähän direktiivään. Tämä tarkoittaa minkälaista tahansa laivaa 2,5 metriin 24 metriin riippumatta siitä, onko se tarkoitettu vapaa-ajan käyttöön tai muuhun, ja sitä ei käytetä kaupan käyntiin. Tämä on siis direktiivissä sanottu. Merci beaucoup, Madame Meissner. Qui est contre cet amendement oral? Kuka vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ei kukaan. Eli äänestämme puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No niin, alo- aloitamme koneäänestyksen. Maisnerin suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. <coughs> Je ferme le vote. L'amendement... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 93 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No niin, äänestys alkaa. Ja päättyy. EPPllä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hervin van de Kamp, ette todella luota minuun. Luottakaa nyt vain. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. 115 äänestämme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Envi 28 puolesta vastaan. Haluatteko tarkistaa? 123 koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Enevi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kolme identtistä. 146 ja 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Tarkistamme. Envi 20 äänestys alkaa. Ferme le vote. Äänestys päättyy, hylätty. Mitäs nyt tänä aamuna tapahtuu Van Dalen? 87, puolesta. Wim van de Kamp pyydän. Olisi mukava, jos äänestyksen aikana ette juttelisi sillä kollegoiden kanssa. 87 puolesta En vastaan tyhjiä hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Grappini tuesta. 88 puolesta. Eikö hetkinen, anteeksi vain. Envi 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt mennäänkin sitten tähän blokkiäänestykseen 91-149, neljä peräkkäistä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Enevi 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli 31, 32, ja 150 kaikki hylätty. Envi 35, 177, 151 äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ai, haluatteko tarkistaa? No tarkistetaanpa. Eipä tässä mitään, kyllä minulla aikaa on. Äänestys päättyy. Arvatkaapas mitä. Näyttää siltä, että se on hylätty. Enpä tähän muuta sitten kommentoikaan. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kalat 17 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 169 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kaksi identtistä tarkistusta 170 ja 71 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 178 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Siitä vain. 178. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Luottakaapa minuun. Tämä on ihan niin kuin vakuutusyhtiöiden kanssa. Pitää luottaa. 179 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Envi 36 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Envi 37. Kepu. Envi 37 puolesta vastaan. Qui s'abstient, c'est adopté. Hyväksytty. Envi 38 puolesta. Contre. Qui s'abstient. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Sitten 188-197 kokonainen pino, identtisiä. Äänestämme näistä yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme, tämä oli vähän epäselvä. Eli tämä koko paketti 188-197 identtisiä tarkistuksia. Useampi. Sopiiko näin? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 231 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Thank <laughs> you. Amendement 232, qui est pour? Sitten 232 puolesta vastaan. Tyhjä. Eikö demarit enää äänestäkään? 232 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 200. Hetkinen. 209 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten siirrymme Envi 41 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kalat 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksi identtistä, 234, 235 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identtistä, 237, kalat 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2 hetkinen 241 koneäänestys. Tarkistamme. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Envi 42 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kolme identtistä. 4, 3, 4, 44, 45 puolesta vastaan. Ai anteeksi vain niistä olikin äänestetty. Eli mennäänkin saman tien tarkistuksen 243 pahoittelen. Ei kun sekin on hyväksytty. 245 seuraavan Tuu puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Mikellä vähän liian kova ääni siellä. Voilà. Mi il m'entend pas en plus. Hein. Eihän edes kuule minua. moment 252. Kiep. 252 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Envi 49 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 254 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 255 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 256 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 256 tarkistamme Äänestys päättyy. 256. Hyväksytty. Sitten kaksi identtistä. Ne onkin rauennut. Envi 51 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta 257 ja 8 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjiä. että Mitäs nyt tapahtuu? Ettekö tue omaa tarkistustanne? Herra Myselje. Olette kuin Wim van de Kamp. Mikäs siinä? Ei Pepellä samanlainen tekniikka tässä. No niin, mennään eteenpäin. 260 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 262 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kaksi identistä, 263 264 ja 265 kolmesta yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa näistä kolmesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No tarkistetaan 267. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten useita identtisiä tarkistuksia Envi 1, 52, 53, 54, 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme. Hyväksytty se kuitenkin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty herra Wim van de Kamp. Kalat 26 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten kolme identtistä. en 55 asti puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 271 ja kalat 28, en 56 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kalat 29 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kalat 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme identtistä envi kakkosen asti, eli itse asiassa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Envi kolme puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Haluatteko tarkistaa? 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, kiitoksia valppaudesta. Tämä oli hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kalat 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kalat kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Envi seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Enevi 10 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty vastaan tyhjä, hylätty. Envi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta hetkinen se raukeaa 44 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identistä 46 ja 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Komprr. Tarkistetaan nämä kaksi. Äänestys alkaa 46 ja 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Sitten mennään tarkistuksen 67 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 70 raukeaa, mutta 71 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta 5 <laughs> hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envi 19. Haluatteko, haluatteko tarkistaa? 75. Koneäänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Mm-hmm. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. 46 puolesta, Kaksi vastaan, ei tyhjä. Onnittelut edustaja Maisnerille tästä mietinnöstä. Pour les négoci- pour en... Et un autre vote directement pour rentrer directement en négociation. Ja nyt tästä lähdetäänkin samaten neuvotteluun. Ää, tästä äänestämme. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Ei, je ferme le vote. Ja äänestys päättyy. 30, 46 puolesta, yksi vasta ääni. Hienoa, edustaja Meisner, lähdemme neuvottelemaan tästä mietinnöstä. Suosion osoitukset ovat sallittuja. Tämä oli todella tärkeä asia. Ja. Allez, nous continuons les joies du vote. Oui jatkamme äänestyksen iloilla. Edustaja Myseli, olkaa hyvä. Pour le nouveau rapport qui arrive, Tästä uudesta mietinnöstä aivan menettelyllinen huomautus. Olen varjoesittelijä EPPn puolesta tässä hyvin tärkeässä äänestyksessä. Olemme jo vuoden työstäneet tätä asiaa ja on päästy kompromisseihin tässä ajan myötä ja näyttää siltä, että on tehty vaihtoehtoisia kompromisseja ilman, että varjoesittelyt olisivat niistä saaneet tiedon esittelijältä. Haluaisin tietää, onko tämä sääntöjen mukaista. Ja vaikka se nyt täysin laitonta olisikaan, niin ei se nyt ainakaan tavanomaista ole. Olen hyvin yllättynyt. Nyt meillä on täällä vaihtoehtoisia kompromisseja, kun meillä oli kuitenkin konsensus niistä al- alkuperäisistä kompromisseista. Meillä oli yhteinen kanta todella, joka vaikutti hyväksyttävältä kaikille. Ja nyt varjoesittelijöille ei ole kerrottu näistä vaihtoehtoisista kompromisseista. Olemme sitä erityisen harmissaan ja toivon, että se voidaan ottaa huomioon. Tässä on kuitenkin yli, yli vuosi paiskittu töitä. Merci beaucoup, monsieur Muselier. Pour... Kiitoksia edustaja Muselier tästä huomiosta. Tältä, tähän viittasi eilen kiinni kollegamme Kramer toimintatapa ei todellakaan ole hyvä. Olen yhtä mieltä siitä. Ei tässä nyt voida yhtäkkiä tällaisia vaihtoehtoisia kompromisseja esitellä, kun varjoesittelijät eivät ole olleet mukana. No, menettelystä tällaisia vaihtoehtoisia kompromisseja kyllä voidaan esittää, joten niistä on äänestettävä. Liberatski, haluatteko käyttää puheenvuoron? Tak, pani przewodnicząca, to nieprawda, że... Kyllä, ei ole totta mutta että varjoesittelijöille ei olisi ilmoitettu tästä. Me lähetimme heille nämä tiedot. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että sihteeristö ja hallinto ovat täällä palvelemassa parlamentin jäseniä, eivätkä ohjaamassa heidän toimintaansa ja kertomassa heille, mitä pitää tehdä. Joten ehkä pitäisi siirtyä äänestykseen ja katsoa, mitä tapahtuu. Hetkinen vielä, hyvä edustaja Miselje. Edustaja Liberatski, liikennevaliokunnan puheenjohtajana en hyväksy tällaista, olen pahoillani. Me olemme täällä poliittisesti vastuussa. Meidän on kannettava vastuu on hyvin vaikea nyt tässä syyttää sihteeristöä. Kun tehdään poliittisia va- valintoja näistä vaihtoehdoista, niin ne on hyväksyttävä. Sanotte, että olette tehneet tietä muiden varjoesittelyiden kanssa, mutta muut varjoesittelijät eivät kuitenkaan ole tästä saaneet, saaneet tietoa ja siksi he nyt vetivät hätä kellosta. Herra Kramer myöskin tästä tilanteesta kertoi eilen. Nyt emme aloita asiasta keskustelua koska se ei ole tämän istunnon tarkoitus, mutta tämän tyyppinen toimintatapa ei ole hyvä. Edustaja Kramer, teillä on täsmälleen 30 sekuntia, olkaa hyvä. Mikro. Mikrofon. Ich will nur noch sagen. Halusin vain sanoa vielä. Imko oli mukana kaikissa keskusteluissa – ja sille ei kerrottu näistä vaihtoehtoisista kompromisseista. Tämä ei ole hyväksyttävää. IMK oli mukana koko ajan ja sitten heidät jätetään ulkopuolelle niin kuin varjoesittelijätkin. Minä en 14 vuoden aikana ole tällaista nähnyt aikaisemmin ja tämän ei pidä toistua. 30 secondes. On va pas ouvrir le débat maintenant. No niin, 30 sekuntia meni. Myselier. Je tiens vous remercier, madame. Niin, puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä ja Krameria siitä, että voidaan tämä oikeus saada näkyy. Minä en ole mikään valehtelija. ja Minä kyllä kannan vastuun ja kiitän EPPtä siitä, että minulle uskottiin tämä tärkeä asia. Euh, Muselier. Kiitoksia edustaja Muselier. No, nous allons passer au vote. Allez, nous sommes... No niin, aloitamme äänestyksen. Meillä on täällä kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus 154 puolesta vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. 154 koneäänestys alkaa. 154. Le vote est ouvert. 154 äänestys alkaa. Je ferme le vote. Et il est rejeté. Hylätty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten kompromissi 2b puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 190 puolesta. Hetkinen. Odotan hieman. 190 tarkistus seuraavana. Äänet, ää, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. 13. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan Tyhjä. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 3 Haluatteko tarkistaa 15? Selvä. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. 15. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Olette oikeassa. Se oli hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Grappini, haluatteko, että tarkistamme kompromissin kolme? Selvä, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Siitä vain. Koneäänestys alkaa. J'ai dit que vous étiez un peu dur aujourd'hui. Niin sanoin, että olette aika tiukkoja tänään. Jotkut kuulivat, jotkut eivät. No niin, äänestys päättyy. Et c'est adopté. Hyväksytty. Sitten nämä kaksi identtistä, 36 197 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 196 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 205 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. IMKO 38 onkin jo hoidettu. Myselien tarkistus raukeaa. IMKO 39 206 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksisataaseitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kaksi identtistä, 289 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? 210. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Ei, vous avez raison, c'est rejeté. Olitte oikeassa, hylätty. Kaksi identistä, 19 ja 2 11. Puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 212 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty.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 te haluatte koko ajan näitä tarkistaa? No nämä no, ysit! Nämä tuolla varsinkin. Se on heidän tapa aivan. He, niin, he myöskin tekevät tarkistuksia ja äänestävät sitten omia tarkistuksiaan vastaan. Tällainenkin tyyli. Olen aivan neutraali. Totean vaan, mitä täällä tapahtuu. Ei mitään tuomioita eikä arvotuksia. No niin, jatketaan. 213, Inko 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi, ei vaan tarkistus, IMKO 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identtistä 233 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten mennään kompromissi 7 aahan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 8a saman tien. 8a. Sivu 13. Puolesta vastaan tyhjiä Epäselvä. Koneäänestys alkaa. 8a. Kompromissi. Ah oui, vous aussi, vous êtes très divisé, hein? Kyllähän tekin olette kovin jakautuneita siellä. What? Et c'est rejeté! Hylätty. Eli seuraavan äänestämme kompromissista 8b puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten IMKO 60. Vähän pitää tässä papereita sivuja käännellä. IMKO 60. IMKO 60 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä, äänestämme koneäänestyksellä. IMKO 60. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 42 puolesta Näin se onkin. Hetkinen. Aloitetaan uudelleen. Imko 42. Tästä seuraavana. Il les deux autres adoptés, donc ils tombent. D'accord Ne kaksi edellistä raukeavat. Imco 60 a été adopté. alors, je refais. Imco 60. Eli Imco 60 hyväksyttiin, joten nämä kaksi seuraavaa raukeavat, koska ne raukeavat, jos IMIKO 60 on hyväksytty. Eli nyt äänestämme IMIKOn 42. Oletteko valmiina puolesta? Vastaan. Tyhjä. Hylätty. No nyt jatketaan sitten kuitenkin. IMIKO 7 42 on hylätty kyllä. Non, non, mais commencez pas, monsieur Riquet, à mettre la pagaille hein, dans la commission avec... Voi hyvä herra Riquet, älkää nyt sotkeutuko tähän äänestykseen. Imko 7 puolesta vastaan. Hylätty. Imko 7 hylätty. Imko 8 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 3.40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kompromissi 9a puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 9b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Allez, kompromis 10a. Kompromissi 10a puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. Allez, on porte voix le vote. Le compromis 10a. Äänestämme koneäänestyksenä. Kompromissi 10a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mennäänkin kompromissiin 11. Ei vai hetkinen. Tässä on vielä pari ennen sitä. No niin, koitetaanpa vielä keskittyä. Tarkistus 4, 2, 5 puolesta vastaan. 425. Tuo edellinen kuuluu kompromissiin, ja kompromissihan jo hyväksyttiin. Neljä, kaksi, viisi. Alors. Yeah. Il, y a, il faut, parce que Alde a une vieille liste de vote, donc ils, ils, ont, ils ont 425 qui fait toujours partie du compromis, et ils ont le 214 qui a été... Alors, dans vos listes de vote... On tehtävä oikaisu äänestysluetteloihin, koska jotkut eivät ole päivitettyjä. Tässä kompromississa, jonka jo hyväksyimme, on mukana 424, eli siitä emme enää äänestä. Menemme saman tien tarkistukseen 425. Onko selvä näin? Hyvä edustaja, joten tämä pieni oikaisu oli tässä tarpeen myös Alden listoissa tuo 425 kuului myös kompromissiin. Mutta näin ei ole, koska se on erillinen tarkistus. 425 äänestys puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja sitten saman tien siirrymme tarkistukseen 37 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 459 puolesta. Hetkinen, se raukeaa. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 499 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 500 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 503 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 502 puolesta se raukesi, anteeksi vain. Ne, sitten kolme identtistä tarkistusta. 43 ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraava raukeaa. Kompromissi 14a puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 15 sanoo puheenjohtaja. Hetkinen, täällä listassani onkin pieni virhe. Kompromissi 14b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuka sanoi tarkistetaan? Mikä teitä nyt riivaa, hyvät neuvonantajat siellä tänä aamuna? Pelkästään jäsenet voivat pyytää sitä. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Sitten kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kaksi identtistä, 5, 8, 4 ja 101 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 585 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 586 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Äänestämme 586 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. 587 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Imko 102 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Imko 103 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta 588 ja 104 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identtistä 591 ne raukeavat. Ja sitten taas raukeaa raukeaa ja mennään 592 tarkistukseen. Ja siinä on kaksi seuraavaakin mukana puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 106. Par euh, voie électronique. Allez, je, for, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja, sä tombe, sä, sä tombe, on oh, sä... Seuraavana 597 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 598 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 599 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identtistä 600 ja 107 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 601 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 602 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Koneäänestys 602 äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Il est adopté. Hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta. 603 ja 4 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme nämä kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. 605 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 606 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 608 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi identtistä 608, 607 puolesta vastaan tyhjä epäselvä näistä koneäänestys. Hylätty. 609 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 612 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 610 puolesta vastaan hylätty. Kaksi identtistä 611 ja 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Useita identtisiä 613, 111, 614 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 615, 112 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuusisataaseitsemäntoista siitä emme äänestä. 616 ja IMKO 113 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksi identtistä, 6, 19 ja 18 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Äänestämme koneäänestyksenä näistä kahdesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi identtistä, 620, 114 imko puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 621, 115 imkolta puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 622 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 53 puolesta raukeaa, anteeksi, 53, 53 raukeaa, 6, 2, 3 myöskin. Ja vai siitä voin, voimme äänestää. 6, 2, 3 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme. Koneäänestys alkaa 6, 2, 3. ja päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä 6, 2, 4 ja 116 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 6, 2, 5 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 6, 2, 6 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 6, 2, 7 puolesta vastaan vastaan tyhjä. Hylätty 628 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Grappini äänestämme uudestaan. Tarkistamme 628 koneellisesti. Äänestyskohta on käynnissä ja päättyy. Olette oikeassa. Hylätty. 629 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 630 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi identtistä 631 117 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksi identtistä 118, 632 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Useita identtisiä tarkistuksia 633-637 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämän kokonaisuuden 633-637. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Luottakapa vain minuun. Hylätty. Enkö sanonut, että se oli hylätty? Onko totta? J'ai tellement confiance en moi, vous voyez pas? <laughs> Minä itse luotan itseni niin paljon. No niin, jatketaan. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 58 puolesta. Niin, tässä on myös Imko 1 mukana puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Grabini raukeaa 62 puolesta vastaan tyhjä epäselvä 62. Äänestys alkaa. Allez, je ferme le vote. Et il est adopté. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 76. Myselien puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus oli menossa ja äänestys päättyy. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2. Kramer, haluatteko tarkistaa tuon ykkösen? Selvä. Tarkistamme siis yksi. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Aika tiukka, mutta hylätty kuitenkin. Sitten kaksi puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 78 puolesta. Vastaan tyhjä. Epäselvä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 vastaan tyhjä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. 87 koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Et c'est adopté. Tämä on hyväksytty. Amendement 88. Qui est pour? 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 20. Imko 6. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Niin, pahoittelen, olette aivan oikeassa hylätty. Jatkamme kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 21. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 21. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Inko 14 puolesta vastaan tyhjiä. En nyt oikein tiedä, kuinka tässä kävi. Ilmeko 14 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imko 15 puolesta vasta tyhjä hyväksytty. Imko 16, pour? Sitten Imko 16 vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. Allez, je mets au Imko 16. Sitten Imko 16. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kaksi identtistä, 124, IMKO 17 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten saman tien tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Imko 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 136 ja 21 imkolta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 137 imko 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 138, Imko 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Donc 139, on le vote pas. 140, Imko 24, qui est pour? Imko 24 ja 140 puolesta vastaan tyhjiä

rautatieliikenteen matkustajien oikeudet menossa. Tout le monde a voté, je ferme le vote. Äänestys päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Onnittelut esiin. Mietintö hyväksytty. Bravo, monsieur Liberatski! Onnittelut edustaja Liberatskille. Allez, nous continuons!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 Je sais votre joie d'avoir voté le droit des passagers, mais... No niin. Nyt tiedän mitä ajattelette matkustajien oikeuksista, mutta täällä on vielä muutakin äänestettävä. Pyydän teitä puhumaan aivan hiljaisesti. Si vous voulez discuter, c'est dehors. Vaikka itse asiassa jos haluatte puhua, niin menkääpä tuonne käytävän puolelle. Yritetään vielä keskittyä. Ja nyt mennään näihin hiilidioksidipäästönormeihin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Kone äänestys 88. Et je ferme. Je ferme. Ah oui, le PPE, vous en avez un en trop. E yksi ylimääräinen. Qui vote en trop? Allez. Maintenant, c'est correct. Il faut fermer les Mais, bah oui. Maintenant, c'est correct. Allez, c'est correct maintenant. Madame Virkunen, vous allez voter sur votre rapport. No niin, kai nyt Virkkunen sen sentään omasta mietinnöstään äänestää. 88 äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Konetarkistus alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Tarkistetaan kuitenkin, vaikka sama tässä taitaa olla tulos. 92 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjä Epäselvä. Koneäänestys alkaa. Kompromissi kolme. Ja päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 98 puolesta ja tarkistamme 97. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Tarkistamme 98. Kyllä tämä sopii, Telinska. Kyllä se hylätään. Äänestys päättyy. Oho! Minäpä luotin teihin, edustaja Telinska. Näin tässä sitten käy. Elämä on. Avi. eh ben, c'est rejeté. Hylätty. Ei vaan hyväksytty. <laughs> Todella yritän tässä nyt tätä äänestystulosta vääristää. Niin kuin näette. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjä. Luulen, että se hyväksyttiin. No kyllähän minä arvasin, että joku haluaa tarkistaa sata. Telinska, minä luulen, että tämä on kyllä hyväksytty. Äänestys päättyy. Katso, katsokaapa vain. Kyllä minä tämän vaistosin yhden äänen erolla hyväksytty 101 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty 102 raukea Kompromissi 4 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistaan kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä tämä tiukaksi menee. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä. Tiukka tämäkin on. Kompromissi viisi koneäänestys. Je ferme le vote. C'est adopté. Et donc nous... Hyväksytty sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Au 100, amendement 114. 114 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 117 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kaksi identtistä 127 ja 8 puolesta vastaan vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Epäselvä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 130 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi identistä, 132 ja 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 135 äänestämme 134. Äänestys päättyy. Hylätty. Elämä on. Pardon. C'est, c'est Wim van de Kamp qui me fait rire. Wim van de Kamp. Täällä naurattaa minä niin... <laughs> Niin kuin Wim van de Kamp täällä heittelee, että ei tämä mikään elämä ole, kun tämä on teidän elämänne. No, ehkä tämä ei ihan suomeksi kääntynyt. No, onpa täällä hauskaa kuitenkin tässä valiokunnassa. 135 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 139 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty 140 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty 141 pu- Kramer, haluatteko tarkistaa tuon edellisen 140, selvä. 140, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Herra Kramer. 141 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 142 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 148 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 150 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. 154 äänestys alkaa. Voit. je ferme le vote. Et il est rejeté. Hylätty. 155 äh, puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 156 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 157 puolesta vastaan tyhjiä, äh, hylätty 158 puolesta, tyhjiä, äh, vastaan tyhjiä, hylätty 159 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 160 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 161 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 162 puolesta, vastaan tyhjiä hylätty. Kahde, kaksi identtistä kahdeksan ja yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme kahdeksan ja yhdeksän puolesta Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvä, kun tarkistettiin. 10 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjä vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta. Ehat, hetkinen se raukeaa tuon kakkosen takia. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Y- Tarkistamme. 17. Äänestys alkaa. Ei je ferme le vote. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. Ei se ollutkaan hyväksytty. Niin, kyllä minä tiedän. Elämä on Tällaista tämä on. Sano, sanokaa nyt vain Wim de Van de Kamp. Antaa tulla vain sitten 19 puolesta vastaan. tyhjää eh, Hylätty. Kolme puolesta vastaan. tyhjää Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. tyhjää Hylätty. 21 puolesta vastaan. tyhjää Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme, äänestys alkaa. 29. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Jeté.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 Malheureusement, c'est rejeté. Hylätty. Monsieur Wim van de Kamp, arrêtez de perturber vos collègues. Kuulkaas nyt Wim van de Kamp, jättäkää kolleganne rauhaan. Amendement 37. 37 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 52 tarkistamme koneellisesti. Allez, un moment 52 qui est pour et qui est contre. Allez, la machine. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Allez. Oui, je sais, Wim van de Kamp, c'est la vie. Niin, kyllä minä tiedän Wim van de Kamp. Elämä on. Allez, 51. Qui est pour? Qui est contre? Seuraavan puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty 57 puolesta vastaan tyhjä hylätty 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty 60 puolesta vastaan, vastaan tyhjä. Epäinen vähän. Tarkistamme tämän koneellisesti 60. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Amendement, so, amendement 61. Qui est pour? 61 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tämäkin on aika tiukka. Tarkistetaan vielä 61. Olkaa hyvä. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty se kyllä on. Yhden äänen erolla. Kompromis 11, qui est pour? Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Amendement 65, qui est pour? 65 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja nyt kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy 37 puolesta, 8 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut edustaja Virkkuselle. Mietintö on hyväksytty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 Monsieur Le Pignon budget. Sitten mennään budjettiasiaan monivuotinen rahoituskehys aiheena. Kohta 17. Discutez, vous discutez dehors. Jos on juteltavaa, niin menkääpä tuonne käytävän puolelle. Ah Allez, nous commençons.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 Kompromissi kahdeksan. Hetkinen, anteeksi vain. Tarkistus. Hetkinen. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjiä. E- e- enhän edes sanonut vielä hyväksytty tai hylätty ja täällä jo pyydetään tarkistusta. Mitä te oikein olette tänään aamupalaksi syödään tervan daalen. Dalen? Manger des C'est ça qui... Sorry, Chairman, we asked for a check on 30 before you go... sinun tarkistaa tarkistuksen 30? Se oli se tarkistus, jonka me halusimme tarkastaa. 30. tarkistetaanpa. Tarkistus 30, koneäänestys. 30. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 34, koska Van Dalen tiesi jo ennen äänestystä, että <laughs> hylättiinkö se vai ei. Tarkistus 34. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. On remercie monsieur Muselier. Kiitoksia herra Muselier, kun tämä äänestys nyt meni, tämä tarkistus meni läpi. Voitte kiittää Revo, Revo Dalonia. Allez! Amendement 35! 35 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistamme. <laughs> Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Allez, kompromis 8. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Sitten 42, 3 ja siinä se puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys nime, äh, kone, koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 4 vastaan, 8 tyhjää. Onnittelut edustaja Rikeelle. Tämä oli selvästi hyväksytty. Allez, nous continuons sur le... Ja ei kun jatketaan. Euroopan työviranomaisen perustaminen.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 Vous voulez, monsieur Van Dalen, vérifier? Van Dalen, haluatteko tarkistaa? No tarkistetaanpa sitten. Allez, on ouvre le vote sur la mon... Äänestys alkaa. Tarkistus 23. Moins 34. 34 vastaääntä. No näin, tässä joskus käy. 24 vähän liikaa meteliä täällä salissa. 24 286 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatte tarkistaa? Aha, haluatte, selvä. No sittenpä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Hyväksytty. Yhdeksänkymmentä puolesta vastaan tyhjiä, epäselvä. Tarkistamme koneellisesti. Amendement 90. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 100. Rovadelin tarkistus puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se on hylätty. Ymmärsin kyllä. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten Herradelin tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatteko tarkistaa? 102. Allez, je ferme le vote sur l'amendement 102. Et eh, il est adopté. Hyväksytty 102. 103 puolesta vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. Tarkistetaanpa tämä Edustaja Tedinska. 103. Äänestys alkaa ja päättyy. Edustaja Tedinska. Hyväksytty. C'est étrange. Allez, on continue. Kompromis 1. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 109 tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty, olette oikeassa. 110 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 115, haluatte tarkistaa? Mm-hmm. Aloitamme siis 115, kun äänestys alkaa. Je ferme le vote. hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. 125 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Mutta tarkistamme tämän vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus tarkistukselta 129 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 130 raukea 131 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 132 raukeaa. Ja seuraava kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se on hylätty. Tarkistamme. 140. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana kompromissi. Hetkinen. sivu, sivu 10, 147, 148 tarkistukset. No, no, no, ça tombe pas. No, no, ça tombe pas. Dans le compromis 14, il n'y a pas... Kompromississa 14 ei ole tarkistuksia 147 ja 8, joten niistä on äänestettävä kaksi identtistä Näistä äänestämme nyt puolesta vastaan. Etteikö ihan pysy mukana? Eli tässä kompromississa 14, josta juuri äänestimme ja hyväksyimme sen. Siellä ei ole mukana tarkistukset 147 ja 148. Tästä syystä meidän on äänestettävä näistä kahdesta identtisestä tarkistuksesta nyt erikseen. Onko tämä nyt selvä? Tästä syystä äänestämme niistä nyt. Aloitetaan uudestaan. 147 ja 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatte tarkistaa selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 150 puolesta. Qui est contre? Vastaan tyhjä, hylätty. Sitten 151 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Deli, haluatteko tarkistaa? Selvä. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Mutta täällä on vielä toinenkin Delin tarkistus, tosin kahdella L. 153 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 154, jälleen Deli. Puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja tästä pääsemmekin tarkistuksen 168 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 168. Hylätty taitaa olla, mutta ehkäpä erehdyn. Äänestys päättyy, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 170 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 171 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 172 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 173 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 174 puolesta. Edustaja Schmidt, haluatteko tarkistaa, siis minkä näistä? 173, selvä. Koneäänestys alkaa. Et je ferme le vote. Et vous... Äänestys päätty. Olette aivan oikeassa, edustaja Schmidt. 173 on hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Äänestämme 175. Koneellinen äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 187 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksi identtistä 189 ja 190 puolesta vastaan tyhjä epäselvä koneellinen äänestys alkaa. Je ferme le vote, pardon. Et c'est adopté. Les deux suivants vont tomber. 180. Seuraavat kaksi raukeavat 193 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. 194 ja 5 puolesta vastaan. Tyhjiä epäselvä. Äänestämme näistä kahdesta kohta uudestaan 194 ja 5, kun neljännen äänestys alkaa. Je ferme les votes. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavat kaksi raukevat 198 puolesta vastaan tyhjiä Hyvin epäselvä, mutta luulen, että se on hyväksytty. Tarkistetaanpa kuitenkin 198 koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä tämäkin on. 14 siis koneäänestys. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Saattaa. Haluatteko tarkistaa? 15. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. Tarkistamme tämän. 199. Äänestys päättyy. Tiukaksi menee, hylätty. 200 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 202 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 202 koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kaksi identtistä, 201 ja 16. Puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjiä Hyväksytty 203 puu. Edustaja Senska, haluatteko tarkistaa siis tarkistuksen 17? Selvä. Koneäänestys alkaa. J'ouvre le vote. Je ferme. Äänestys päättyy. Il est adopté. Hyväksytty. Amendement 203. Qui est pour? Kieko! 203 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjä. Epäselvä 204. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 15a puolesta vastaan tyhjiä Tarkistetaan tämä 15a. Äänestys alkaa. Kompromis 15a. Kompromissi 15a. Le PPE, vous avez un membre... Ei, PPE, teillä on yksi ylimääräinen siellä. Allez, c'est bon, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 16. Ei vain se raukeaa. Joten Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi 227 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. no niin. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 30 vastaan. Tässä taisi olla jonkinlainen sekaannus käsien kanssa. Hylätty. 228 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 229 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 231 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 232 puolesta vastaan, epäselvä. 232, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, kun tarkistin. Hylätty. 233 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 234 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 236 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Haluatteko tarkistaa? 236. Katsotaanpa sitten. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 238 puolesta. 237 äh, puheenjohtaja korjaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Liian tiukka. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. puolesta vastaan. Mm. Koneäänestys siis. Äänestys päättyy, hylätty. Todella, todella tiukkia äänestyksiä. Seuraavaksi 2.40 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaanpa se vielä. 245. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Kylläpä on tiukka. Hylätty. 246 puolesta vastaan. Tämäkin on tiukka. Koneäänestys saman tien äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. 251 koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. C'est adopté. Hyväksyt. Moment 253. Qui est pour? 253 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 253 On vérifie. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte aivan oikeassa. 255, qui est pour? 255 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä, 255. Je ferme le vote. Et c'est adopté. Hyväksytty. 256 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan silti. Koneäänestys alkaa. Hyväksyt. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistetaan. 18. Koneäänestys alkaa. Le vote donc est ouvert. Je ferme le vote. Ja päättyy. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme epäselvä. 258. Allez, je mets, je ferme le vote. Et il est de... Äänestys päättyy, hyväksytty. 19 kielellinen, sitten 20 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. 20 koneäänestys. Päättyy. Hy- hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjien hyväksytty. 260 ja 61 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Olet oikeassa, se on hyväksytty. Nyt menemme saman tien tarkistukseen 272 ja 273 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi seitsemän viisi puolesta vastaan tyhjiä hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys päättyy hylätty. 2, 7, 4 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2, 7, 7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2, 7, 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2, 80 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. 284 koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 285 puolesta. Hyvä. Vastaan tyhjiä. Liian tiukkaa. Tarkistamme tämän. 285. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Äänestys alkaa. Kaksi, kahdeksan, seitsemän. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 291 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 292 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Tarkistamme 292. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 295. Ei vaan 294 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi yhdeksän viisi puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä tämäkin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kol- 300, tarkistamme 300. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten 303 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte oikeassa. Kaksi seuraavaa raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjiä, epäselvä, tarkistamme. 28 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty 29 puolesta vastaan Haluatteko tarkistaa? Herra Hertug, 27. Selvä. 27 tarkistamme. Äänestys päättyy. Ja kyllähän tämä on hylätty, herra Hertug. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 Jaha, tarkistamme. Tarkistus yksi esittelijältä. Äänestys päättyy. Tarkistus yksi. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty 36 puolesta. Anteeksi vain. 36 raukeaa, koska 33 hyväksyttiin. 34 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 34. 38 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. 38 äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Hylätty. Oli tämän oikeassa sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, oli aivan oikeassa. Haluatteko äänestää koneäänestyksenä loppuun asti? Ehkä se on vähän yksinkertaisempaa niin. Olet aivan oikeassa. Kyllä Siinä menee enemmän aikaa koneäänestyksenä. Kompromissi 8a puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Aika tiukkaa tämä on. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 49 puolesta puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä, epäselvä. Koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Il est rejeté. Hylätty. Kompromissi 9 hylätty. Amendement par amendement. Eli nyt mennään sitten yksi kerrallaan. 51 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjiä. Epäselvä. Koneäänestys alkaa. Kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty 54 puolesta vastaan tyhjiä. No, tarkistetaan. Lukashevska, mikä tässä? Tarkistetaanpa vain. Allez, je ferme le vote. Résultat, c'est adopté. Niin, tämä tulos oli hyväksytty. Sitten 55 puolesta vastaan tyhjiä. C'est rejeté. Amendement 4, qui est pour? Tarkistus neljän puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Amendement 56, qui est pour? 56 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 57. Äänestys päättyy. Olitte aivan oikeassa. Läpi meni. Sitten eteenpäin. 58 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistamme, mutta nostakaa nyt käteenne kunnolla, eikö niin? Tu rigoles Mange une madeleine. Allez, je ferme le vote. Oh. Äänestys päättyy. Bilba pahoittelen. Mutta minulla on kyllä puolustuksena se, että te ette nosta käsienne ylös. Kyllä tämä on vaikea nähdä. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Tarkistamme. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy. Et c'est adopté. Continue. Hyväksytty. Jatketaan 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvä. Tarkistetaan. J'ouvre le vote. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ça passe d'une voix, Monsieur Deli. Yhdellä äänellä hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 71. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistamme. 72. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuka sanoi check? Slotowski, tekä haluatte tarkistaa? 11. No niin, antaa mennä vain. Onhan teillä oikeus. Koneäänestys, kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta. Edustaja Slotowski tämän hyväksytty. Sitten 78 eh, puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79. Ah, se raukeaa. 80 Bilbao. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 81. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten nostaa vähän paremmin käsienne. Sitten 82 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 85, 84, tarkistamme. Mm. Je ferme le vote. Esitä... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aivan oikeassa olitte. Roma Grappini. 85 puolesta vastaan tyhjä Epäselvä. Koneäänestys alkaa 85. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 86 puolesta vastaan tyhjiä, epäselvä. Äänestämme 86. Äänestys päättyy. Hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjiä. Enpä tiedä äänestetään vain eri tavalla, kun nostatte niin kun äänestätte koneella. Mutta nyt äänestämme koneella 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 88. ja päättyy. Erittäin tiukka, mutta hylätty. 89 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. Te haluatte tarkistaa. Selvä. Tarkistetaan 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nous allons passer au vote final. Est-ce que vous avez... Loppuäänestys. No? Tarvitsetteko vähän aikaa? Ette, hyvä. Aloitamme loppuäänestyksen. Äänestys alkaa nyt. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Et le rapport est adopté avec... Hyväksytty 25 puolesta 17 vastaan. Alors, attendez. Monsieur le rapporteur, vous vouliez prendre la parole. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron. Detjen, olkaa Ich wollte äh, nur äh, bemerken, minä halusin vain huomauttaa, että loppuäänestyksessä nimeni on, oli poistettu listalta. À mesure de respect. Pyydän kunnioitusta esittelijää kohtaan. Yritetään kuunnella häntä. Olkaa hyvä. Ich wollte nur Halusin vain huomauttaa, että pyytäisin, että loppuäänestyksessä minun nimeni otetaan pois äänestyslistalta. Und bei, bei dem, auf dem Bericht auch. Mietinnöstä kokonaisuudessaan. Donc, monsieur Angel, vous retirez le... Eli haluatte poistaa oman nimenne tästä lausunnosta. Teemme siis näin. D'accord, très bien. Kyllä, koska se ei ole minun kantojani mukainen. Merci. Selvä. Teemme näin. Kiitoksia, edustaja Dejen. Nyt menemme eteenpäin. Mm. Je suis désolée, il reste encore des votes et on a pris beaucoup de retard. No niin, olemme aika lailla jäljessä aikataulusta. Mennäänpä eteenpäin. Seuraavana esityslistalla meillä on... Niin tai siis hetkinen, edustaja Madame Revaudalon, olemme myöhässä. Esititte, että teidän kohtanne, jonka aiheena on muun muassa EAKR ja kohesiorahasto, että tämä asia otettaisiin käsittelyyn esityslistalle myöhempänä ajankohtana, eikö niin? Kiitän tästä. Tämä sopii. Jatkamme sitten avaruusasioilla. Avaruusohjelma ja avaruusohjelmavirasto eh, valmistelijana Salini. Lähdemme tästä liikkeelle. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Hyvät neuvonantajat, pyytäisin laskemaan melutasoa. Tarkistus kolme puolesta. Pyytäisin hiljaisuutta. Huhu, täällä on äänestys kesken. Jos haluatte keskustella, niin voitte mennä tuonne käytävän puolelle. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 158 23 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty sitten eh, tarkistus 181 rapiini puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 182 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty kompromissi 6 puolesta tyhjiä vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi kom- Kompromissi 187 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjiä hylätty hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 193 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 194 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 195 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 196 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 197 puolesta vastaan, vastaan tyhjä epäselvä. 197 äänestämme. Koneäänestys alkaa. Äänestys alkaa. 197. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava 198 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 199 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 200 puolesta vastaan mm, hylätty, 201 puolesta vastaan ty- hyväksytty, 202 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 203 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 214 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 214 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Ja hyväksytty sitten tarkistus 248 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten seuraavaksi 251 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13, 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 3 301 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 307 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 311 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 314 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Voisitteko nostaa ne 315 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 316 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 317 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 318 puolesta. mikäli 318 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 61 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 319 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 320 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 322 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 321 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 323 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 324 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 325 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 326 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 327 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 328 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 331 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 332 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 333 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 80 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 78 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 79 puolesta. Hetkinen. Ei vaan se rau, raukeaa. 81 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 82 koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Olitte oikeassa. Tämä olikin todella hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 95 puolesta Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 101 puolista vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolista vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 105 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjiä. Yeah. Epäselvä. 114 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 116 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 117 puolesta. Totta se raukeaa 118 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. 119. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 121. 120 No niin, eipä hukata aikaa. 120 on hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei. 121 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 123 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä Hyväksyt. Parti. Kepur. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 124 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 125 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 126 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Sitten loppuäänestys. Edustaja Salinin mietinnöstä äänestys alkaa. Se rattrapé Pas mal. La liste est très courte. J'ai rattrapé minutes. pas mal là. Allez. Je ferme le vote, s'il vous plaît. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 3 vastaan, 1 tyhjä. Onnittelut edustaja Salinille tästä mietinnöstä. Allez, c'est le dernier vote de la soirée. No niin, tämän illan ei vaan aamun viimeinen äänestys. Allez, le rapport de monsieur Pavel Telinsk. Pavel Telitskan lausunto. Sotilaallinen liikkuvuus, paikallinen valmiit, kompromissi yksi, puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjiä, epäselvä, ette nosta käsiänne. Kompromissi, siis tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 35. Allez, on vérifie sur amendement 32, s'il vous plaît. J'ouvre le vote. Koneäänestys alkaa. Je ferme le vote, s'il vous plaît. Et c'est... à... Äh, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 35. On hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Marinescu. Ilman mikrofonia. Est-ce qu'on peut vérifier si nous avons voté? Voidaanko tarkistaa 53-54? No, se... Hyvä, herra Marinesku. 53-54 ovat mukana kompromississa 4. 4 on hyväksytty. Eikö niin? Hyvä. Kompromissi 5 on hyväksytty. Sitten 45 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 äh, äh, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 puolesta hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 1 57 tarkistamiseen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistus 2 puolesta. Vorbeam de amendamentul 57, doamna președinte. Anteeksi. Äänestimme tarkistuksesta 57, eikö niin? În casca mea s-a tradus 56. Deci... Niin, mutta minulle sanottiin 56. Ehkä kuulin väärin. Ah, no, sillä on 57. 57 tästä tarkistimme Me se hyväksyttiin, ei hätää. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten loppuäänestys. Telinskan mietintö. Äänestys alkaa. Tämä on päivän viimeinen äänestys. Äänestys päättyy. 28 puolesta 7 vastaan 2 tyhjää. Onnittelut edustaja Telitskalle. Mietintänne on hyväksytty. Après la séance des votes qui a été un petit peu dure et douloureuse. No niin, tämä oli aika rankka äänestyssessio tässä. Tämän päätteeksi haluaisin pitää täsmälleen kuuden minuutin tauon niin, että voitte käydä tuolla hakemassa kahvin tai vähän lepäämässä.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

Bien, ben on va commencer si vous le voulez bien. No niin, jos teille sopii, niin aloitellaanpa. Ei täällä kyllä ketään enää ole. Kuule Vim. Si vous le voulez bien, on va commencer euh, sur le rapport suivant, <coughs> qui est le rapport. Jos teille sopii, niin aloitetaanpa sitten keskustelu. Meillä on seuraavana kohtana tämä, nämä Euroopan laajuiset liikenneverkot, TNT, verkot. Tehän tiedätte, että tätä, näiden toteuttamiselle on kaksi estettä. Ensimmäinen on tietenkin budjetti. Ongelma pitäisi löytää määrärahoja. Toinen on sitten sääntelyllinen este. Vaikuttaa siltä, että kun, että siitä hetkessä, kun suunnitelmat alkavat ja kunhan esteet on ylitetty, niin keskimäärin tässä kuluu kahdeksan vuotta. Jotkut hankkeet kokonaan jätetään kesken johtuen näistä pitkistä ajoista. Näin ollen tuen komission ehdotusta, jonka tarkoituksena on lyhentää näitä odotusaikoja ja yksinkertaista sääntelyllisiä muodollisuuksia, jotka edeltävät infrastruktuuritöiden aloittamista eurooppalaisissa liikenneverkoissa. Useat ehdotukset pyrkivät siihen, että perustettaisiin tällainen yhden luukun toimintaperiaate, yksi viranomainen, joka, jonka kautta nämä asiat hoidettaisiin. Ja tämä tietenkin on ehdotus, jolla, jolla asiat yksinkertaistuisivat huomattavasti hankkeiden vetäjille. Ja näin saataisiin viranomaiselta nämä tarvittavat toimiluvat. Komission ehdotuksessa pyrkimyksenä on myös se, että lyhennettäisiin kolmeen vuoteen nämä muodollisuudet. Tässä ei tietenkään ole mukana muutoksenhakuajat. Tämä on aivan itsestään selvää ja on aivan selvää myöskin se, että minä tuen näitä komission ehdotuksia. Haluaisin tähän vielä lisätä sen, että ottaisin mukaan myös delegointumahdollisuudet niin, että tämä viranomainen voisi jäsenvaltiossa antaa tehtävän toiselle viranomaisille toimia tällaisena yhden luukun toimijana ja myöntää näitä lupia näin tietyissä liittovaltioissa mm, tietyillä alueellisilla tasoilla voitaisiin käyttää tällaista lähempänä olevaa viranomaista Tietenkin tuemme myös sitä, että meillä olisi rajat yrittäviä hankkeita varten yksi ainoa viranomainen. Tämä helpottaisi eh, lupien saamista ja yksinkertaistaisi markkinasääntöjen noudattamista. Tunnustan sen, että ne hankkeet, jotka tulisivat tämän viranomaisen käsittelyyn, niitä, on pidettävä prioriteettihankkeina – tarjouspyyntö kysymyksissä. Tässä suurin piirtein su- suurissa linjoissa on nämä ehdotukset, joilla tuen komission ehdotusta. Tiedän kyllä hyvin, että täällä on useita kysymyksiä, jotka liittyvät subsidiariteettiin. Tässä on hyvin merkittävät toimintaan liittyvät haasteet ja tätä asetusta pitäisi pitää erittäin tärkeänä näiden verkkojen laatimisen onnistumisessa. Odotan tarkistuksia teiltä niin, niin, että voisin vielä tätä työtä niillä täydentää. Tässäpä hyvä puheenjohtaja se, mitä minulla oli tästä sanottu. Kiitoksia edustaja Rike. Seuraavana Wim van de Kamp saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää Dominique Rikeitä tämän mietinnön aiheesta. Me olemme jo aikaa eh, pitkään nyt äänestäneet tänään. Ja tämä komission ehdotus on nyt sellainen, johon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, ei myöskään julkisuudessa. Viime viikolla kerrottiin, että jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet 247 miljardia monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020 ja se liittyy juuri tähän menettelyyn. Koska mielestäni tämä on erittäin hyvä mietintö. Me puhumme joka päivä Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkosta mutta sen, se täytyy myös toteuttaa. Ja jos tässä nyt nähdään, minkälaisia viivästyksiä meillä on liittyen byrokratiaan, niin no, todellakin tarpeettoman byrokratiaan liittyen ja tätä kautta sitten hankkeet viivästyvät. Ja mielestäni on tärkeää, että yhden luukun periaate eri viranomaisten kohdalla toteutetaan. Ja se, mitä Dominic Riquet on maininnut 5,1 miljardia säästöjä. Komissiokin on tämän maininnut. Se ei ole mikään pieni luku. Alankomaissa me kutsumme tätä suureksi summaksi. Mutta täytyy pohtia vielä tätä yhden luukun periaatetta. Tietysti tämä on kansallisten viranomaisten tehtävä, mutta alankomaissa äh, tilanne ehkä hieman erilainen, mutta uskon, että tämä äh, menettely saadaan hoidettua. No sitten hankkeiden äh, viimeiset päivämäärät. Se on hyvä siis sitten, että keskitytään hankkeisiin, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä. Niitä tulisi painottaa. Eli me olemme samaa mieltä tämän komission raportin kanssa ja myös herra Rikeen mietinnön kanssa. Ja katson, jätänkö nyt muutaman tarkistuksen, mutta en kovin montaa, kiitos. Madame Ayala Sender, la parole est à vous. Ayala Sender. Monet kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Rikeetä esityksestä ja niistä näkökannoista, joihin hän on keskittynyt erityisemmin ennen kaikkea sen osalta, miten helpotetaan. Hän tuntee hyvin sen, että tämä mekanismo, mekanismi, joka eurooppalaiset liikenneverkot ei riittävän tehokkaasti pane toimeen hankkeita ja tarvitaan sitä, että luotaisiin uusia mekanismeja, joilla voitaisiin parantaa tätä verkkojen Eurooppaa. Haluaisin pelkästään todeta, että Euro- verkkojen Euroopan yhteydessä olen enemmän, enemmän tukea kuin komissio, mutta että olisi ajatus siitä, että nimenomaan olisi mekanismi, joka tekisi mahdollisimman tehokkaaksi sen, että päästäisiin eroon esteistä rajat ylittävissä hankkeissa, että olisi pakollista tuollakin se, että yhteisesti pyritäisiin yrittämään tällaiset esteet, jotka liittyvät äh, kahden, valtioiden kahdenväliseen toimintaan, mutta niin kuin sanottu, kuten totesimme, että se mitä tänne on kirjattu, että että ei voida tietyllä tavalla ymmärtää tätä. Mä haluaisin myöskin sanoa, että minusta tulemme tekemään tarkistuksia, jotka liittyvät eri tapoihin, miten voitaisiin katsoa ohi, ohjaussaksosta sitä, miten eri hankkeet, joita jäsenvaltiot ovat joita ovat sitoutuneet, miten ne ovat sitoutuneet Brysselissä. Tämä voisi olla tällainen kaava, jolla, joka olisi pakollinen, niin lisäisi hiukan enemmän painetta jäsenvaltioiden suuntaan, jotka vaikkakin esittävät paljon hankkeita, mutta eh, kuitenkin omistautuvat sille, että aiheuttavat esteitä rajoitetuille hankkeilla, joita taas jotkut jäsenvaltiot pyrkivät käynnistämään, niin kuin minun jäsenvaltioni. tässä mielessä haluan vielä kerran kiittää näistä näkemyksistä ja sanon, että tulemme esittämään tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Kiitos. Merci beaucoup, madame Aya Ayasender. Monsieur... Kiitoksia tästä Aya Sender. Sitten nyt Soltoski. Merci, madame la présidente. E, ja również przedmówcy. E, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää herra Rikeetä ja me tuemme komission ehdotusta. Eli tässä pitäisi nopeuttaa investointiprosesseja, mitä Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin tulee. Me tarvitsemme liikenne selkärangan ja tässä byrokratia nyt ilmeisesti on kaikkein suurin ja vaikein esti. Tietysti määrärahan puute on toinen ongelma, eli hankkeita ei saada päätökseen ajoissa. Kaikkein vaikein kysymys liittyy siihen, mitä tapahtuu raja-alueilla. Koska joskus näemme, että koordinaatiota puuttuu eri jäsenvaltioiden välillä. Tämä tietysti johtaa sitten viivästymisiin toimenpiteissä ja puutoksiin käytävillä. Ja nämä komission ehdotukset ovatkin siksi niin tärkeitä. Mitä byrokratian ja hallintotoimiin tulee, joita sovelletaan eri hankkeisiin jäsenvaltioissa, niin epäilemme sitä, että onko ehdotettu ratkaisu yhtä tehokas kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on kansallisia toimia, mitä hallintopäätöksiin tulee infrastruktuurihankkeiden yhteydessä. Tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että siinä ei olisi mitään logiikkaa takana. Esimerkiksi ympäristökysymykset ovat suuri haaste ja ne pidentävät koko prosessia. Eli Jäsenvaltiolla pitäisi olla vapaus toimeenpanna tämä asetus. Siinä voidaan käyttää sitten optimaalisesti jäsenvaltioiden kokemusta ja myös toimielinten kokemusta. Me haluamme poistaa ylimääräiset elementit päätöksenteossa, mutta me emme kuitenkaan halua mitään kaoottista tilannetta. Se saattaisi sitten johtaa vielä suurempiin viivästyksiin.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 Bitte? No? Okay. I thank very much Dominique Riquet. Äh, geht's doch jetzt? Zehn Minuten machen die nicht länger? Ja? Okay. Et on va le faire en anglais. Merci. But you à... can speak in Netherlands. Okay. okay.